Minulla on surullinen ilmoitus tehtävänä 19. joulukuuta Philip Bradburn kuoli 63 vuoden iässä vakavan sairauden seurauksena. Hän oli kauan tämän parlamentin jäsen ja kaikki, jotka hänet tuntivat, tietävät, että hän ylpeänä edusti West Midlandsin aluetta. Hän oli yli 20 vuotta kaupunkisuunnittelijana ja nyt parlamentin puolesta olemme ilmaisseet surun valittelumme, mutta tässä, tässäkin täysistunnossa haluaisimme toistaa nämä tämä surun valittelu. 26. joulukuuta Leon Tindemans kuoli kodissaan Antwerpenin lähellä. Hän, hänen historiaansa leimasi natsien valloitus hänen kotimaassaan. Hän joutui 18-vuotiaana lähtemään pakoon ja hän on tehnyt sen, siitä lähtien töitä Euroopan rauhan puolesta. Hän on ollut Belgian pääministerinä ja ulkoministerinä ja myös Euroopan parlamentin jäsenenä. Ja ensimmäisissä Euroopan parlamentin suorissa vaaleissa Tindemans valittiin sellaisella äänivyöryllä, että lehdet nimesivät hänet silloin jo mistä Euroopaksi. Tindemans ansaitsi tämän nimityksen. Hän oli suuri eurooppalainen. Euroopan parlamentin nimissä esitän surun valittelun, valittelut Tindemansin perheelle. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että Philip Bradburnin ja Leon Tindemansin kunniaksi pidämme nyt hiljaisen hetken.